Good morning, um, everybody. We are... Hyvää huomenta. Salissa on paljon ihmisiä. Meillä on yhteinen kokous valiokuntien kesken. Haluan toivottaa tervetulleeksi Juri valiokunnan puheenjohtaja Svobodan. Tervetuloa. Halusin ilmoittaa kaikille, että kokous välitetään myös internetin välityksellä, aivan niin kuin kaikki IMKon kokoukset. Ennen kuin annan hieman lisätietoa tämän kokouksen menettelytavoista, haluaisin onnitella, vaikkakaan hän ei ole vielä paikalla, mutta haluan joka tapauksessa onnitella Rosa Tuunia hän voi katsoa tämän sitten jälkikäteen, tämän onnittelun. Eilen onnistuttiin löytämään kompromissi komission ja neuvoston kanssa maarajoituskysymyksessä, ja tämä on tärkeä askel eteenpäin sisämarkkinoilla. Onnittelut siis Rosa Tuunille ja kaikille varjoesittelijöille. Haluan kiittää myös Dita Hansovaa. Ah, siellä hän onkin. Haluan kiittää Dita siitä, että hän johti kolmikantaneuvotteluja ja saat nyt puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair, Mr. Kiitos puheenjohtajat, hyvät kollegat. Eilen illalla myöhään me onnistumme löytämään sovun neuvoston kanssa geoblokkauksen suhteen. Sanoisin, että tämä on ensimmäinen askel, mitä asiaan tulee. Kuten tiedätte, Tämä oli tärkeä ja vaikea asia niin parlamentin kuin neuvoston kannalta. Sanoisin, että me pystymme puolustautumaan melko onnistuneesti. Toisaalta soveltamisalan suhteen me emme saavuttaneet tavoitteitamme. Komissio jul, sai julistuksen osaksi asetusta ja siinä... Pyytäisin hiljaisuutta saliin. Kiitos. So there will... Siten, että tähän tulee tarkistuslauseke. Komissio katsoo tuolloin kaikkia soveltamisala koskevia asioita, jotka nyt eivät ole katetuksi, varsinkin tekijän oikeudella suojattu sisältö. Me kävimme pitkiä keskusteluja muun muassa mitä tulee voimaan astumisesta. Saimme yhdeksän kuukautta takarajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat voivat hyötyä syrjimättömyydestä offline- ja online-maailmoissa jo ennen ensi vuoden jouluostoksiaan. En puhu nyt yksityiskohdista enempää. Me tulemme tekemään syvällisen katsauksen siinä vaiheessa, kun esittelijä Rosa Tun on paikalla. Tämä on hyvä sopimus ensimmäinen askel, ja sitten kun tätä tarkistetaan komission valmistelemana, niin siltä vielä eteenpäin. Kiitos. Kiitos Diita näistä tiedoista. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että voimme käynnistää varsinaisen kokouksemme. Tämähän on IMKON ja Jurin yhteiskokous, niin kuin tiedätte. Toivotan tervetulleeksi kaikki Jurivaliokunnan jäsenet kokoukseemme. Me äänestämme digitaalisen sisällön toimittamista koskevasta sopimuksesta ja sitä käsittelevästä mietinnöstä. Gebhard ja Voss ovat esittelijöitä. Muistutan, että 988 tarkistusta on jätetty ja 920 näistä mietintöluonnokseen. Emme edes laske äh, lausuntoon tehtyjä tarkistuksia. Sehän annettiin libestä. Haluan onnitella molempia esittelijöitä heidän tekemästään työstä – Onnittelen myös varjoesittelijöitä molemmista valiokunnista. No, kiitos hyvästä yhteistyöstä ja myös osallistumisesta yhteiskokouksiin. 86 kompromissitarkistusta on saatu aikaiseksi poliittisten ryhmien yhteistyöllä. Kiitän myös IMKON esittelijää Pascal Arimon. Hän käsitteli tätä tavarakauppapuolta ja Heidi Hautala, missä hän mahtaa istua jossakin siellä. Heidi Hautala saa myös kiitokset läheisestä yhteistyöstä ja panoksesta varjokokouksiin. Näin olemme voineet toimia johdonmukaisesti toisaalta tavarakauppa-asioissa ja toisaalta digitaalisen sisällön asioissa. Libe säännön 53 mukaisesti hyväksyi lausuntonsa 21. marraskuuta 2016. 51 tarkistusta silloin jätettiin, jotka on nyt lisätty tämän päivän äänestyslistallemme. Haluaisin myös ilmoittaa, että monet näistä tarkistuksista Libe-valiokunnasta on sisällytetty kompromisseihin, joista on poliittisten ryhmien kesken sovittu. Tunti on varattu tälle äänestykselle. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron kollegalleni Svobodalle, Juri valiokunnasta. Hän voi esittää myös alustuspuheenvuoro. Olkaa hyvä. I will try to be short, Kiitos. Yritän puhua lyhyesti. Haluaisin onnitella kahta esittelijää loistavasta työstä. Haluaisin myös sanoa, että me olemme jakaneet äänestyksen johtamisen, koska tämä tulee olemaan aika raskas taakka meille molemmille. Eli äänestämme mietintöluonnoksesta ja sitten myös mandaatista, mitä toimielten välisiin neuvotteluihin tulee. Eli tämän verran minun osaltani. Okei, okay, thank you uh, very much. Hyvä, kiitoksia herra Svoboda. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme ryhtyä äänestämään. Artiklat 1, Viiva 8 hoidan nyt minä. Haluavatko esittelijät käyttää puheenvuoron vai vasta jälkeenpäin? Nytkö? Selvä. Olkaa hyvä. Esittelijät. Kiitos, en minä halua puhua pitkään. Mutta meidän pitäisi ehkä tässä nyt kertoa kaikille, mitä me oikeastaan olemme tehneet Mehän olemme siirtäneet jo kahdesti äänestystä ja uskon, että se oli hyvä päätös, koska tätä kautta me olemme saaneet aikaiseksi hyviä kompromisseja ei ainoastaan kompromisseja kahden suuren ryhmän välillä, vaan kaikkien ryhmien välillä. Ja tämä todellakin on kannattanut, koska nyt meillä on myös vahva kanta, mitä eh, neuvotteluihin neuvoston kanssa tulee me olemme taanneet sen, että tietosuoja, niin kuin se on tietosuoja-asetuksessa määritelty, on otettu huomioon sitten myös, mitä käyttö alueeseen tulee, niin me olemme parantaneet paljon sitä, mitä komissio ehdotti, koska me olemme taanneet sen, että kaikki mikä liittyy digitaaliseen sisältöön ja palveluihin, niin tulevat tämän direktiivin alle poikkeuksetta. Komission ehdotuksessa näin ei ollut siellä väitettiin, että se olisi katettu jo toisen lainsäädännön kautta. Eli tämä oli erittäin tärkeä kysymys. Sitten me olemme selkeästi erottaneet digitaalisen sisällön ja tavarat. Tämähän oli yksi riita aiheesta. Komissio teki yhden ehdotuksen, mikä ei ollut kovin hyvin. Neuvosto teki myös oman määritelmänsä, mutta Äh, hekään eivät olleet mm, täysin yksimielisiä ehdotuksensa suhteen. Me teimme ehdotuksen ja oletan, että se on vielä paljon parempi ja neuvosto varmasti pystyy sen myös hyväksymään. Sitten kolmanneksi meillä on erittäin vahva kuluttajan suoja. Me olemme taaneet sen, että tässä on täysi harmonisointi tavoitteellinen harmonisointi, mutta lainsäädäntö, joka on olemassa jo ähm, jäsenvaltiossa ja joka menee jo pidemmälle, niin sitä ei kyseenalaisteta. Tämä on erittäin tärkeää, että kansalaisille voidaan näyttää, että oikeuksia ei oteta pois, vaan tässä pyritään vaan luomaan sisämarkkinoita ja kunnioitetaan sitä, mitä jäsenvaltioissa on, mitä perinteitä on. Meille tämä oli tärkeä, se ei ollut kovin yksinkertaista tässä kysymyksessä, mutta ja kun äänestämme näistä kompromisseista, niin uskon, että meillä on todella hyvä perusta neuvotteluille neuvoston kanssa. Ja meillä on myös hyvä perusta sillä, että me voimme luoda lainsäädäntöä maissa, joissa tällainen lainsäädäntö puuttuu. Tätä kautta voimme suojella kuluttajia ja voimme luoda myös yhteisiä sääntöjä yrityksille. Ja olen todellakin tyytyväinen, että se onnistui. Kiitos. Dankeschön, äh, Mrs. And then... Kiitos edustaja Gebhardt. Edustaja Voss, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli todellakin ponnistelu, mitä näihin eri rakenteisiin tulee. Eli ei kyllä voi suositella sitä, että meillä on kaksi eri mietintöä ja sitten vielä kaksi eri valiokuntaa, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä me onneksi kuitenkin onnistuimme yhteistyön voimalla saamaan aikaiseksi yhteisen linjan. Ja olen todellakin kiitollinen siitä, että kaikki kulkivat samaan suuntaan. Sekä kuluttajien että palveluntarjoajien näkökulmasta saadaan yksinkertaistusta aikaiseksi, mitä digitaaliseen sisältöön. Ja sitten se, mitä Pascal Arimon on tehnyt, niin on tärkeää, että saatamme tämänkin jälkikäteen samalle tasolle. Ja uskon, että onnistuimme tässä. Siksi haluaisinkin kiittää kaikkia, myös sihteeristön jäseniä, koska tämä ei ollut kovin yksinkertaista. Thank you very much. So indeed... Kiitos. Haluan myös onnitella ja sanoa molemmille sihteeristöille kiitokset kaikesta tehdystä työstä ja luonnollisesti avustajille ja virkamiehille myös kiitokset. Nyt voimme ryhtyä äänestämään. Ensin tarkistus 1, 71 ja 72. Ne ovat identtisiä puolesta äänet. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 420 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 434 puolesta vastaan tyhjää. Ehkä pitäisi tarkistaa. Tarkistamme tämän 434 koneäänestys. Okei. Okay. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 435. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 460 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4, 8, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 492 yhdessä tarkistuksen 490 kanssa. Ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 492 ja 490 yhdessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 493 puolesta. A, se raukeaa, selvä. Kompromissi 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan tarkistamme tämän. Tarkistus 22. Äänestys alkaa. We close the vote. And it... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 516 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 517 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 40a yhdessä kompromissin 41 ja 42 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivulla 28, ikävä Kyllä numerointi voi muuttua ryhmästä toiseen. Tulkeilla ei ole sivun numeroja. 50 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 614 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 630 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 634 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 634. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten puheenvuoron saa kollega Svoboda, hän voi jatkaa äänestyttämistä. Kiitos paljon. Kompromissi 58 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. tarkistus. Kompromissi 58a. Kuusi viisi seitsemän tarkistus. puolesta vastaan. Tämä on tarkistettava jälleen. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 55 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 63 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 768. Puolesta vastaan. Anteeksi, tarkistettava vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 69. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 76. Seitsemänkymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 872 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistakaamme. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 78 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 82. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 83 bis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 85. Yhdeksän seitsemän yhdeksän tarkistus pahoittelut puolesta vastaan. Tarkistakaamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 980 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sinun vuoro. Stations and recital, so amendment 69. Who's in favor? puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantason kappaleet kompromissi 5. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 77 sivulle. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 11 puolesta sivulla 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 173 puolesta 81 sivulla 173. Tarkistus 173 puolesta. Se on vedetty pois. Me emme ole tietoisia tästä. SED, se on vedetty pois, selvä. Kompromissi 25 puolesta. Eikö? 202 tarkistus puolesta. 202 tarkistus on kyseessä puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistakaamme. 202. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelut. Tarkistus 203 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 204 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 2, kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, minä etenen hitaammin. Kompromissi 34. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 256. Hyväksyvätkö kaikki puolesta vastaan tyhjää? Tarkistetaan 256. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 357. Kolme, viisi, seitsemän. Löysivätkö kaikki puolesta vastaan tyhjää? Sanoisin, että hylätty. Tarkistetaan. 357 tarkistus on kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 362 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä myös. 362 tarkistus on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten muutoksin ryhdytetystä mietinnöstä äänestetään nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Sitten äänestämme mandaatista aloittaa neuvottelut. Sähköisesti äänestämme myös tässä asiassa. We close the vote. Äänestys päättyy. hyväksytty suurella enemmistöllä jälleen kerran onneksi olkoon esittelijöille. 55 puolesta, 6 vastaan. Onnittelut. Kiitos toiselle puheenjohtajalle Svobodalle. Ja me jatkamme IMKO-kokouksen kanssa.